Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, pyydän istuutumaan. Aloitamme 30 sekunnin kuluttua. Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego Istunto joka keskeytettiin 20. syyskuuta 2011, alkaa uudestaan. Nyt työllisyyspuheenvuoro Stevens. valtuuskunnan matka Iraniin. Kollega Stevenson, teillä on puheenvuoro. Thank you very much. Herra puhemies, kiitoksia oikein paljon. Aamun uutinen, jonka mukaan iranilais rikosten suunnitelmat, Arabiaan, suurlähettilään murhaaminen Washingtonissa olisi paljastunut